puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle, herra ministeri Nikola Schmidt. Olkaa hyvä, puheenvuoron teille. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Me kuulimme juuri puheenjohtaja Junckeria ja me kaikki tiedämme, että tilanne, joka oli jo ennen kesää hyvin hankala, on dramaattisesti pahentunut, pahantunut, kun ennätysmäärä pakolaisia on tullut Keski-Välimeren, Itä-Välimeren ja Länsi-Balkanin reittien kautta Eurooppaan. Tämä tilanne tänä päivänä eroaa edellistä tilanteista, koska se on laajuudeltaan niin suuri. Kentällä asiat ovat kehittyneet hyvin nopeasti ja kaikki tämä on johtanut suuren sekannukseen vastaanottokapasiteettipaine, kielellinen ja hallinnollinen kapasiteettipaini on merkittävää. Lukujen ja institutionaalisten pohdintojen lisäksi on aivan välttämätöntä tässä keskustelussa muistaa se, että tilanne on ennen kaikkea osoittanut, miten valtaisia, dramaattisia inhimillisen kärsimyksen kohtaloita on nähty. Tämä on, tästä ovat kärsineet perheet ja yksilöt. Meillä ei ole helppoja vastauksia tähän Tähän tarvitaan vahvaa, johdonmukaista vastausta Euroopalta. Euroopalta, joka koordinoi yhtäältä vastuuta ja toisaalta osoittaa solidaarisuutta. Meidän täytyy saada aikaiseksi kestävää yhteistä politiikkaa maahanmuuton osalta. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti toimia pitämällä huolta myös tulevaisuudesta ja valmistelemalla kestäviä globaaleja vastauksia. Kun otetaan huomioon tämän ongelman ulkoinen ulottuvuus ja kun huomioimme sen vaikutuksen Eurooppaan, jäsenvaltiot ja niiden väliset suhteet ovat tärkeitä ja meidän täytyy nyt välttämätön, meidän on välttämätöntä nyt ymmärtää se, että me emme ratkaise tilannetta etenemällä eritahtisesti. Ja minähän en tämän osalta toista sitä, mitä edellisessä keskustelussa jo sanoin. Ensimmäinen huolenaiheemme liittyy ihmisiin ja heidän turvallisuuteensa. Tämä on moraalinen velvoite. Tämä velvoite on, juontaa juurensa myös kansainväliseen lainsäädäntöön. Ja kaikki ne tahot, jotka ovat läsnä konfliktialueilla, kaikki ne viranomaiset, jotka toimivat näillä ma- kauttakulkualueilla. Kaikilla on omat vastuunsa. Meidän täytyy huomioida kaikki ne henkilöt, jotka voivat hyötyä kansainvälisen suojelun järjestelyistä. Haluaisin lyhykäisesti muistuttaa teitä siitä, mitä komission puheenjohtaja sanoi näistä tuhansista, kymmenistä tuhansista Euroopan kansalaisista, jotka ovat osoittaneet todellista uskomatonta solidaarisuutta. Tämä osoittaa, miten Eurooppa kykenee näyttämään solidaarisuutensa. Ja ö, Saksan presidentti puhui valon Euroopasta. Tämä on hyvä esimerkki siitä. Me tuemme tätä ajatusta. Me haluamme viedä eteenpäin tällaista Eurooppaa. Meidän täytyy tietysti myös luoda vastaanottokapasiteettia. Sen täytyy olla haasteiden tasolla koko Euroopan unionin alueella, samoin kuin kolmansissa maissa. Me tarvitsemme tätä varten yhteisiä ponnisteluja. Ja tämähän ei tule ilman talousarviovaikutuksia. Täytyy muistaa se, että Balkanin reitillä suuri enemmistö ihmisistä on, on kansainvälisen suojelun tarpeessa. Viimeisten kuukausien aikana kriisin alun jälkeen hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat pohtineet tätä monimutkaista maahanmuutto- ja pakolaiskysymystä. Me, me olemme aina halunneet globaalia vastuuta, joka keskittyy kolmaan, kolmen avoin ulottuvuuden, joita täytyy rinnakkain edetä. Eli ihmisten ö, sijoittaminen, heidän ö, palaamismahdollisuutensa takaisin omaan maahansa ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Heinäkuussa, heinäkuusta lähtien neuvosto on edennyt henkilöiden uudelleen sijoittamisen suhteen. Ja koska me nyt puhumme jo hyvin kiireellisistä tarpeista, haluaisin kiittää parlamenttianne siitä, että tänä päivänä hyväksytte Kellerin mietinnön. Sen hyväksyntä mahdollistaa sen, että neuvosto ensi maanantaina voi tehdä päätöksen uudelleen sijoittamiskysymyksestä ja erittäin tärkeää on ryhtyä nyt uudelleen sijoittamaan niitä henkilöitä, jotka ovat saapuneet Eurooppaan elokuun 15. päivän jälkeen kun otetaan huomioon, miten laaja tämä kriisi on ja miten paljon inhimillistä kärsimystä siihen liittyy. Minä olen erittäin iloinen siitä, että komissio on esittänyt uusia ehdotuksia, joissa otetaan huomioon viimeaikaiset kehityskulut ja tämän ilmiön laajuus. Voin vahvistaa teille sen, että tulevina viikkoina ja kuukausina puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa viedäkseen eteenpäin kaikkia näitä ehdotuksia. Tämän vuoksi puheenjohtajavaltio on, valtio on kutsunut koolle ylimääräisen sisä- ja oikeusasioiden neuvoston ensi maanantaille ja siellä käydään läpi kaikki tarvittavat toimet. En mene nyt yksityiskohtiin tässä, mutta tässä on välittömiä painopistealueita. Tässä täytyy vahvistaa palautuspolitiikkaamme tehokkuutta, samoin kuin välineitä, joilla voidaan esimerkiksi taistella salakuljetusta vastaan. Meidän täytyy vahvistaa yhtä lailla yhteistyötämme erilaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa, eritoten Turkissa ja Länsi-Balkanilla ja Pohjois-Afrikassa. Jokaisen jäsenvaltion Euroopan unionissa täytyy kantaa oma kortensa kekoon vastuun ja vastuun on hengessä. Meidän täytyy löytää Euroopassa sellaisia ratkaisuja kaikkiin näihin kysymyksiin, jo, vastauksia, jotka todella vastaavat, antavat vastauksen niihin haasteisiin, joita edessämme on. En ollenkaan piilottele niitä eroja, joita tässä on. Meillä on erilaisia tilanteita, meillä on erilaisia erilainen menneisyys eri jäsenvaltioissa. Tänä päivänä meillä on velvollisuus ylittää esteet ja keskittyä siihen, mikä meille on yhteistä. Siihen, mikä meille on yhteistä, on tärkeämpää ja vahvempaa kuin ne erot, jotka meitä erottavat. Tämän vuoksi minä luotan Euroopan parlamentin aktiiviseen tukeen ja panokseen ja olen iloinen, että voin kuunnella täällä keskustelua. Ja se tulee myös, tulen viemään siitä viestin eteenpäin neuvoston keskusteluihin. Kiitoksia kaikille, kiitokset ministeri Schmidtille ja seuraavaksi komission puheenjohtaja. Kiitokset puhemies. Minun ei tarvitse puhua pitkään, koska puheenjohtaja Juncker on antanut teille jo täysimääräisen selityksen komission ehdotuksesta. Haluan vain käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, koska nyt meillä on täällä kolme toimielintä yhdessä keskustelemassa tästä aiheesta. Haluan vedota Euroopan parlamenttiin, jotta se tänään vahvasti tukisi komission ehdotuksia. Tämä olisi selkeä merkki merkki kun neuvosto maanantaina lähtee valmistautumaan asiaan, silloin me kohtaamme neuvoston ja tiedämme, että joillakin jäsenvaltioilla on vielä muutama askel otettavana ennen kuin ne voivat suostua komission ehdotukseen, joten mitä vahvemmin parlamentti voi tänään ilmaista kantansa, sitä paremmin olemme valmistautuneet maanantaisen neuvoston kokoukseen. Ne, jotka myyvät sitä illuusiota, että kaikki rajat sulkemalla ja kaikki takaisin lähettämällä voisimme yksinkertaisesti ratkaista tämän ongelman. On myös niitä, jotka väittävät, että yksinkertaisesti avaamalla kaikki rajat ja päästämällä kaikki sisään voisimme ratkaista ongelmat. Olen pahoillani, mutta nämä ovat illuusioita. Niissä on se etu, että ne ovat selkeitä ehdotuksia, mutta niissä on se haitta, että ne ovat täysin mahdottomia käytännön tasolla. Rajojen sulkeminen, kaikkien takaisin lähettäminen tarkoittaisi sitä, että me hylkäämme perustavanlaatuisimmat eurooppalaiset arvomme. Se tarkoittaisi myös, että rikkoisimme räikeästi juridisia velvoitteitamme. Rajojen avaaminen ja kaikkien sisään päästäminen tarkoittaisi sitä, että me äh, lopettaisimme eurooppalaisen sosiaalimallin sellaisena kuin sen tunnemme, koska se ei kestäisi sitä, että kaikkialta maailmasta tulee paljon ihmisiä, joten meidän on tehtävä selvä ero niiden välillä, jotka ansaitsevat yhteisvastuullisuutemme, koska he pakenevat sotaa ja kidutusta, ja toisaalta niiden välillä, joilla ehkä on aitona aikomuksenaan hakea itselleen parempaa tulevaisuutta, mutta jotka ehkä väärinkäyttävät turvapaikkajärjestelmää tähän tarkoitukseen. Me tarvitsemme sekä yhteisvastuullisuutta että vastuullisuutta. Yhteisvastuullisuutta niiden kanssa, jotka tarvitsevat turvapaikan, suojan ja niiden kanssa, jotka ovat nyt äärimmäisyyden rajalla taakkoineen, koska ne ovat ensimmäinen saapumismaa, Kreikka, Italia, Unkari. Me tarvitsemme yhteisvastuullisuutta Euroopassa näiden maiden kanssa. Me tarvitsemme yhteisvastuullisuutta, solidaarisuutta pakolaisten kanssa. Tämä on meidän ehdotustemme perusta. Mutta me vetoamme myös vastuullisuuteen. Vastuullisuuteen vahtia rajojamme paremmin, valvoa niitä paremmin, nopeasti rekisteröidä ne, jotka rajoillemme saapuvat niin, että voimme erottaa ne, joilla on oikeus turvapaikkaan ja joilla ei ole. Vastuullisuutta laatia luettelot turvallisista kolmansista maista, jotta voimme nopeasti palauttaa sellaiset henkilöt, joilla ei ole oikeutta jäädä. Vastuullisuutta järjestää pakolaisten vastaanotto tavalla, joka kunnioittaa heidän ihmisarvoaan. Kaikki nämä seikat yhdistelmänä on se, mitä komissio ehdottaa. Ja ehkä lopuksi vielä, ennen kuin nyt annan puheenvuoron Frederikalle, se mitä me teemme tänään, se mitä teemme ensi maanantaina, liittyy hyvin läheisesti Euroopan kohtaloon, ei pelkästään Euroopan unionin kohtaloon, vaan myös Euroopan kohtaloon arvoyhteisönä, jossa meidän on kunnioitettava sitä, mitä näemme lukuisten Euroopan kansalaisten tänä päivänä tekevän. Meidän on kunnioitettava perustavanlaatuista ihmisyyttä, jonka ansiosta olen niin ylpeä siitä, että olen eurooppalainen. Vicepresidente Timmermans, adesso la parola. Kiitoksia varapuheenjohtaja Timmermans ja seuraavaksi varapuheenjohtaja korkea edustaja Federica Mogherini, olkaa hyvä. Presidente. No. Yeah. It's on? Okay, good, thanks. Uh, Franz said very well. Uh... Franz sanoi erittäin hyvin. Tämä on meidän unionin tulevaisuuden määrittelevä hetki. Tämä pakolaiskriisi, jonka emme me, vaan koko alue ja koko maailma kohtaa, asettaa meidän arvot ja identiteetin koetukselle. Nyt on totuuden hetki. On nähtävä, olemmeko me, katsotaan olemmeko eurooppalaisia ja olemmeko me todella unioni. Ei tässä sen kummempaa. Meidän vastuu on suojella ihmishenkiä ja suojella ihmisoikeuksia, ja meidän on toimittava solidaarisesti niin jäsenvaltioiden kesken kuin heitä kohtaan, jotka ovat avun tarpeessa. Tämä on myös testi meidän us- kansainväliselle uskottavuudelle. Me emme voi edistää ihmisoikeuksia ympäri maailmaa, niin mikäli me emme takaa kaikkein korkeimpia pakolais, kaikkein parhaita turvapaikkaolosuhteita Euroopan unionin sisällä. Jos näin toimimme, me voimme viedä eteenpäin yhteistyötä ja rauhaa, mutta me emme voi toimia näin, mikäli me emme hyväksyä pakolaisia meidän oman yhteisön sisälle ja mikäli me emme löydä yhtenäistä linjaa keskenämme. Meidän ulkoinen uskottavuus on riippuvainen hyvin vahvasti meidän sisäisestä yhdenmukaisuudesta ja yhteistyöstä. Tähän kriisiin ei ole ainoastaan ulkoista ratkaisua, vaan meidän on löydettävä oma ratkaisu tähän kriisiin, meidän oma identiteettitoimet joko vahvistavat toisiaan tai heikentävät toisiaan. Tämä on totuus ja meidän on tämä kohdattava. Meidän on oltava uskottavia ja tähän ei riitä pelkät puheet. Meidän on toimittava, meidän on toimittava nopeasti, meidän on toimittava yhtenäisesti. puheenjohtaja puhui kaikista niistä ulkotoimista, jotka ovat tarpeen, että tähän kriisiin voidaan puuttua. Me tiedämme, että ei ole mitään nopeaa ratkaisua tähän kriisiin, joka on edessämme. Ja kaikki ne ulkotoimet, joihin me voimme ryhtyä ja joita me olemme aloittaneet, niin ne tuovat ratkaisun keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Silti on tärkeää, että toimimme nyt. Tiedän, että tämä on erittäin vaikea asia perustella sellaisia toimia, jotka saavutaankaan tuloksia vasta vuosien päästä, mutta mikäli me emme toimi näin vastuullisesti, niin tulevat sukupolvet kohtavat nämä ongelmat uudemman kerran. Ja minä haluan sanoa, että meidän ulkotoimet on vietävä läpi yhtenäisinä. Meidän on löydettävä yhtenäisyys meidän sisäpolitiikan suhteen, jotta tämä toimii perustana meidän ulkotoimille. Ensimmäinen painopistealue on ihmishenkien pelastaminen – puheenjohtaja toi esille sen, kuinka me olemme ryhdistäytyneet ja kuinka paljon enemmän henkiä me olemme onnistuneet pelastamaan. Lisäksi on vallattava näihin ongelmiin siellä, missä ne ovat. Ja lisäksi meidän on taisteltava ihmiskauppiaita vastaan, ei ainoastaan merillä, vaan myös lähtöpaikoissa. Tämä on turvallisuusasia, sillä rikollis verkostot pystyvät rahoittamaan muita toimia, jotka saattavat olla uhkia Euroopan turvallisuudelle. Meidän on autettava, me emme voi keskittyä ainoastaan viimeiselle mailille, vaan myös aiemmille vaiheille pakolaisten reiteille. He, jotka saavat Eurooppaan, pakenevat konflikteja ja epävakautta. Neljä miljoonaa on paennut Syyriasta, Syyriasta ja Irakista on paennut yli 10 miljoonaa ihmistä. Me olemme keskittyneet viime kuukausina kristittyihin, kurdeihin tai jesideihin, jotka ovat vähemmistöjä ja tarvitsevat apua. Meidän on tuettava heitä, jotta he voivat palata niihin yhteisöön, jossa ovat eläneet jo vuosisatoja. Mutta me emme voi tukea heitä ainoastaan silloin, kun he ovat kaukana meistä, vaan meidän on myös tuettava heitä ja heidän kumppaneita myös silloin, kun he tulevat lähellemme. Pitkän aikavälin vastaus on se, että päätämme sodat, päätämme konfliktit, että taistelemme Daeshia vastaan ja aloitamme sisäisen uudelleenrakentamisen ja yhdentymisen. Meidän on avattava tie uusille mahdollisuuksille ja meidän on tehtävä yhteistyötä alueellisten kansainvälisten kumppaneidemme kanssa ja meidän työ tällä saralla onkin jo alkanut. Toisekseen meidän on työskenneltävä yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa, muun muassa YK virastojen kanssa, meidän on kautta kulkumaiden kanssa, 4 miljoonaa euroa on jo valjastettu Irakissa, Jordaniassa ja Syyriassa oleviin pakolaisiin ja sisäisiin pakolaisiin. Libya on kauttakulkumaa, sellaista kauttakulkumaa, vaan se on suorastaan väylä. Siksi tässä salissa on usein tuotu esille se, että kaikki tehtävä todellakin tehdään yhdessä YK-virastojen kanssa, jotta saamme aikaiseksi kestävän ratkaisun Libyan viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyötä, että tämä väylä saadaan hallintaan. Tämä on erittäin tärkeä asia ja me työskentelemme sitä kohden, että me työskentelemme Libyan etelärajalla. Mikäli me keskitymme ainoastaan Libyan merirajaan, niin me emme koskaan ratkaise tätä käytävä väylä ongelmaa. Minä olen aloittanut äh, sahelimaiden kanssa keskustelut, ennen kaikkea Nigerin kanssa, mutta en ainoastaan Nigerin kanssa. Ja nyt viemme eteenpäin äh, mahdollisuutta Afrikalle, jotta voidaan tukea kehitystä, turvallisuutta ja parempaa muuttoliikkeiden ohjausta yhteisen kumppanuuden hengessä. Toimielimet antavat 1,8 miljoonaa euroa tälle rahastolle, ja minä odotan, että kaikki jäsenvaltiot kantavat kortensa kekon. Ei voi pyytää Euroopan tason yhteistyötä ja sitten olla osallistumatta tähän. Sitten budjettiin. Meidän on toimittava koherentilla tavalla, kun teemme päätöksiä. Alueellinen rahasto Syyrialle on jo aloitettu ja ensimmäinen sopimus joka aloitettiin rahaston kautta, koskee kouluja ja koulutusta. Ja minä korostan tätä, sillä minä olen sitä mieltä, että kun näemme, että Syyria menettää sodalle ja pakolaisuudelle kokonaisen sukupolven, niin meidän on investoittava syyrialaisiin lapsiin. Se on investointi alueen lapsille ja tulevaisuudelle, mutta myös meidän turvallisuudelle. Se on meidän paras tapa toimia terrorismia ja terrorijärjestöjä vastaan. Ja viimeinen asia, päätän puheenvuoroni tähän, meidän on estettävä ihmiskauppiaiden toiminta. Nämä ihmiskauppiasverkostot toimivat, yh- meillä on tästä vaiheesta vastaan yhteistyössä kauttakulkumaiden kanssa Välimeren alueella. Me olemme ensimmäisen vaiheen tavoitteet saavuttaneet Välimerellä liittyen näihin ihmiskauppiaiden reitteihin ja strategioihin. Tämän ensimmäisen vaiheen aikana, viiden viikon aikana, 16 tapausta on tavattu, että me olisimme kyenneet ottamaan kiinni ihmisalakuljettajat seuraamaan heidän aluksia ja tuomaan heidät oikeuden eteen. Siksi Luxemburgissa puolustus- ja ulkoasiaministerit eh, ehdottavat, että siirrymme eteenpäin, että toimimme merillä kansainvälin lain mukaisesti ja pyydämme, että jäsenvaltiot osallistuvat omineen välineineen tähän ohjelmaan. Tämä on keino osoittaa, että kun on poliittinen yhtenäisyys ja tahtotila, me voimme käyttää omia sisäisen turvallisuuden välineitä, jotta saamme aikaan tuloksia. Mutta myös toinen asia, josta minä olen varsin ylpeä, Välimeren alueen yhteistyön ensimmäisten viikkojen aikana me olemme pelastaneet 1500 miestä ja naista meriltä. Tämä ei ole ratkaisu, mutta tämä on tärkeä osa sitä. Meillä on huippukokous marraskuussa. Euroopan ja tärkeimpien Afrikan maiden johtajat kohtaavat. Silloin komissio, Afrikan unioni ja Länsi-Balkanin maiden edustajat ovat tu- tuolloin koolla. Me lisäksi käsittelemme Länsi-Balkanin reitin asiaa ja pyrimme löytämään tähän ratkaisun. Tässä ovat läsnä Länsi-Balkanin maat ja Turkki. Ja lopuksi minä olisin tuoda esille, että eurooppalaisena nyt ei ole ainoastaan aika olla tunteellinen, se on se helppo asia. Olin kyyninen, me olemme poliitikkoja, meiltä ei kysytä tunteita, meiltä pyydetään päätöksiä, jotka ovat johdonmukaisia ja koherentteja ilman tunteita ja jotka ovat vahvoja. Tunteet eivät riitä, meidän on ryhdyttävä toimiin ja nyt on aika toimia. Ja niin minä toivon, että kaikki toimielimet, jäsenvaltiot, kansalaiset, julkiset näkemykset, mielipiteet, niin johtavat siihen, että me kannamme vastuumme. Meidän on nyt kannattava vastuumme. Nämä ovat kaikkein vaikeimpia aikoja, joita historiamme on viime aikoina kohdannut. Ja nyt meidän on vahvistettava meidän alueellista ja maailmanlaajuista roolia. Kyse ei ole ainoastaan ihmishengestä, jo yksi ihmishenki on arvokas, vaan nyt on kyse myös meidän unionin tilasta. Grazie vicepresidente Mogherini, commissario per gli affari. Kiitoksia rouva Mogherini ja seuraavaksi komission jäsen herra Avramopoulos. As you this. Kiitos puhemies. Kuten huomasitte, unionin tilaa käsittelevä puhe käsitteli lähinnä siirtolaisuutta. Ja se osoitti, mitkä ovat meidän painopistealueemme. Puheenjohtaja oli selväsanainen ja minäkin haluan olla selväsanainen. Siirtolaisuuden hallinta on Euroopalle ja Euroopan unionin Euroopan uskottavuudelle melkoinen testi. Haluan ilmaista kiitokseni ensimmäiselle varapuheenjohtaja Franz Timmermansille ja Frederica Mogherinille heidän avauspuheenvuoroistaan ja loistavasta yhteistyöstä, jota olemme viime kuukausina tehneet laatiessamme tätä kunnianhimoista ja todella tarpeellista pakettia. Tämän päivän paketti on meidän vastauksemme ennennäkemättömään pakolaiskriisiin, joka tapahtuu aivan meidän katseemme alla. Kun pakolaiskriisi Euroopan ympärillä kasvaa, meidän vastauksiemme on oltava rohkeampia, kattavampia ja kunnianhimoisempia. Tämä on sitä Eurooppaa, jota me haluamme. Tämä on sitä Eurooppaa, joka meidän on saatava. Niinpä me esitämme tänään neljää hyvin konkreettista tointa, jotka lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä voivat auttaa meitä selviytymään kaikista niistä haasteista, joita kohtaamme. Saapujien määrän huomattavaa kasvua tänä kesänä ei enää kyetä hoitamaan pelkästään Euroopan tulomaissa. Me tarvitsemme yhteistä koordinoitua eurooppalaista lähestymistä. Siksi me ehdotamme nyt, että että siirrämme 120 000 sotaa, vainoa, alistamista ja kaaosta pakenevaa henkilöä Italiasta, Kreikasta ja Unkarista tietyn jakauman perusteella. Ja tämä ehdotus tulee niiden toimien lisäksi, jotka esitettiin jo ennen kesää 40 000 henkilön siirtämiseksi Italiasta ja Kreikasta. Odotamme, että suuri enemmistö tämän talon edustajista äänestää ehdotuksemme puolesta myöhemmin tänään ja odotamme myös tukea myöhemmin esitettävälle väliaikaisen sijoituksen suunnitelmalle. Samaan aikaan me olemme oppineet sen, mitä tämänhetkinen kriisi meille opettaa. Eurooppa ei ole varautunut hoitamaan hyvin äkillisiä ja suuria pakolaisvirtoja. Me tarvitsemme rakenteellisia ratkaisuja näiden käsittelemiseksi vastaisuudessa niin, että voimme tukea jäsenvaltioita ja taata tuen ja turvan niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Siksi me ehdotamme, että luodaan pysyvä kriisin hoitamisen järjestelmä, jolla muutetaan Dublinin asetusta. Sen lisäksi, että lisäämme tukeamme niille, jotka tarvitsevat suojelua, meidän on varmistettava, että ne, joilla ei ole oikeutta oleskella Euroopan unionin alueella, palautetaan nopeasti. Ensiaskeleena jäsenvaltiot voivat tutkia perusteettomat hakemukset niin, että että taloudelliset ja muut voimavarat voidaan kohdentaa oikeutettuihin hakemuksiin. Niitä tietysti tulee niiltä, jotka kiireellisesti tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Siksi me esitämme tänään EUn turvallisten maiden luetteloa, jossa mukana ovat myös Balkanin maat ja Turkki vuonna 2013 näiden maiden kansalaiset tekivät yli 17 prosenttia 562 000 hakemuksesta Euroopan unioniin. Tämä määrä on melkoinen taakka Euroopan unionin kansallisille turvapaikkajärjestelmille, kun suuri osa näistä hakemuksista oli selvästikin perusteettomia. Kun nyt nämä maat lisätään turvallisten lähtömaiden luetteloon, kansainvälisen suojelun mahdollisuus sitä tarvitseville nopeutui ja tämä äh, lisää turvapaikkajärjestelmien tehokkuutta ja mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat kohdentaa enemmän voimavaroja suojelua tarvitseville ja palauttaa oikeudettomien hakemusten esittäjät nopeammin. Tällä hetkellä Euroopan palautusluvut ovat hyvin alhaiset kolmansien maiden kansalaisista noin 40 prosenttia. Tämä vie pohjaa pois meidän politiikaltamme. Tarvitaan siis myös eurooppalainen palautusohjelma, joka pyrkii selkeään toimintaan. Ja tämä pyrkii luomaan enemmän parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välille – ja saamaan aikaan myös vaikutusta suhteisiimme kolmansien maiden kanssa. Lasken todella teidän tukenne varaan tämän paketin täytäntöönpanossa. Jälleen kerran toteaisin, että kiitän tätä parlamenttia sen tuesta ponnistelujemme alusta asti, kun olemme pyrkineet saamaan aikaan yhteistä eurooppalaista siirtolaisuuspolitiikkaa. Lasken teidän varanne ja kiitän teitä kovin paljon tuestanne tänään. Kiitos. E Kiitokset teille, hyvä komission jäsen Avramopoulos. Ja seuraavaksi aloitamme sitten keskustelun. Ensimmäisen puheenvuoron saa poliittisten ryhmien edustajat. Me olemme paljon, vahvasti jäljessä aikataulusta. Sinisiä kortteja emme tänään hyväksy ja menettelyyn ilman puhujalistaa meillä ei myöskään ole oikein aikaa koska me äänest- aloitamme äänestyksen kello 13.30 tärkeistä mietinnöistä. Ensin yksi minuutti edustaja Diastemera. Kiitoksia, hyvä puhemies. He pakenevat pelastaakseen henkensä he pakenevat institutionaalista väkivaltaa ja terroristijärjestöjä. Täällä he ovat pakolaisia. Tämän vuoksi me tuemme komission ehdotusta. Se on solidaarinen, se on hyvin päättäväinen ja oikea-aikainen, koska tämä ilmiö on nyt kiireellisiä toimia vaativa. Se on ilmiö, joka ajallisesti on pysyvä. Tämän vuoksi me haluamme, että luodaan pysyvä, velvoittava yhteisömekanismi, sopimuksen 78.2 artiklan mukaisesti niin, että me voimme lopullisesti ottaa vastaan nämä pakolaiset. Me tarvitsemme kaikissa jäsenvaltioissa solidaarisuutta. Me tar- meidän täytyy auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Meidän täytyy valvoa ihmisoikeuksien toteutumista eri toten kaikista heikommassa asemien, asemassa olevien osalta. Ja meidän täytyy ajan kanssa vielä ö, päästä eroon tästä ilmiöstä niin, että voimme taistella todella terroristijärjestöjä ja institutionaalista terrorismia vastaan. Meidän täytyy myös panostaa yhteistyöhön alku lähtömaiden kanssa. Ja meidän täytyy myös edesauttaa 2015 heinäkuun viisumiohjelma. Puhemies keskeyttää. Pitäkää ystävällisesti kiinni puheajasta edustaja Pitella, kolme minuuttia ST-ryhmästä. Grazie, presidente Sassoli. Kiitos, puhemies, ministeri Schmidt. Hyvät naiset ja herrat, varapuheenjohtajat Timmermans, Mogherini ja komission jäsen Avramo Pulos. Kiitos kaikki ponnisteluistanne. Minä näen, että tässä on yhtenäinen näkemys minun poliittisen ryhmäni ja näiden Avramopoluksen kantojen kanssa, eli nämä paketin neljä eri kohtaa. Tämä kiista pakolaisten suhteen on hieman surrealistinen. Sanotaan, että ollaan rakentamassa muureja merelle. Sanotaan, että pitäisi piikkilanka-aidat pystyttää, jotta voidaan estää sotaa pakenevien naisten ja lasten pääsy Eurooppaan. Mutta tämä on ainoastaan propagandaa, tämän tyyppiset puheet. Onko joku sitä mieltä, että tällä ratkaistaan muuttovirta- ja pakolaisongelma? Tämähän on täysi vitsi. Tämä on yksinkertainen taktiikka, tämä on yksinkertaisesti propagandaa, jotta saa ääniä. Mutta mikäli haluamme olla toimia asianmukaisesti, niin toimitaan sitten. Niin tämä komission näkemys on vastaus tähän hätätilanteeseen, joka luo pysyvän ratkaisun ja joka on valmis käytettäväksi silloin, kun uusia kriisejä tulee. Ja uusia hän tulee valitettavasti. Lisäksi nämä maahanmuuttajat, jotka tulevat talousin, taloudellisin perustein Eurooppaan, on nähtävä, mitkä ovat yhteiskunnan tarpeet työntekijöiden suhteen. Lisäksi on valvonnan tarve, joka viedään läpi tietyin säännöin, yhteisesti päätettyjen säännöin. Ei ole, tar- ei ole mahdollista, että yhdessä maassa käsitellään äh, hakijan asia 90 päivässä ja toisessa puolessa vuodessa. Ja lisäksi on myös tämä kysymys, johon viitattiin Mogherinin ja Timmermansin toimesta, ulkopolitiikka – ja Pohjois-Afrikan vakautus ja vakauttaminen, se miten Libyassa toimitaan, miten toimitaan Syyriassa. Kyse on toimista, kyseessä on valtioita, joista ihmiset haluavat paeta. Kaikki me yrittäisimme paeta, mikäli olisimme samassa tilanteessa kuin he. Siellä ei ole vielä saatava aikaiseksi kunnallinen demokratia näihin maihin. Ei riitä, että me nyt hyväksymme tämän ajatuksen ja nyt käännyn neuvoston puolen. Tiedän, että Luxemburgin ministeri on varsin sitoutunut, mutta tämä sitoutuneisuus on tärkeää, on tärkeää, että se tulee koko neuvostolta. Kiitoksia herra Pitellä ja seuraavaksi edustaja Stevens yksi minuutti. Olkaa hyvä. Dank Kiitokset puhemies, hyvät kollegat. Pakolaiset, jotka tulevat eh, Kreikan kautta Välimeren yli Euroopan pitää laittaa takaisin Turkiin. Se ei millään tavalla loukkaa kansainvälistä merioikeutta. Eh, meillä on ainoastaan kiellettyä se, että joku palautetaan turvattomaan lähtöpaikkaan. Turkki on turvallinen maa ja jos väitetään äh, päinvastaista, pitää ottaa asia selvästi esille. Tällä hetkellä tilanne on aivan toinen. Ja Italiasta takaisin Libyaan toimittamista tarkastellaan jo nyt. Kyse on samantyyppisestä tilanteesta. Komission puheenjohtaja Juncker totesi juuri, että Turkki on EU-jäsenehdokas maa ja turvallinen maa. Jos ei näin olisi, ei se myöskään olisi ehdokas maa. Kiitoksia. Honorevole Wikström. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Wikström, kaksi ja puoli minuuttia ALDE-ryhmän nimissä. Mr. President, during the last week, the... Kiitos puhemies. Viime viikkoina Viikon aikana pakolaiset ovat saaneet eh, nimen, identiteetin ja tarinan. Yhden kuvan avulla me olemme ymmärtäneet, että kukin kuollut eh, pakolainen niin pitää sisällään taakse jääneitä ystäviä, rakkaita elämän. Ja nyt, kun turkilaisella rannalla makaa Alan Kurdi, tämä kuollut eh, pakolainen, niin siinä makaa myös meidän ihmisarvo, unelmat ja näkemykset. Hän toi myötätunnon ja intohimon takaisin eurooppalaiseen pakolaiskeskusteluun ja hänet tullaan muistamaan pitkään. Viimeaikaisten tragedioiden jälkeen minun sydän on täynnä ylpeyttä, kun eurooppalaiset kansalaiset ovat toivottaneet pakolaiset tervetulleeksi omiin yhteisöihinsä – he ovat osoittaneet arvon puhemies, että heillä on enemmän selkärankaa ja paljon enemmän inhimillisyyttä kuin monilla poliitikoilla, kuin mitä he ovat osoittaneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Kansalaiset osoittavat, mitä eurooppalaisuus ja eurooppalaiset arvot tarkoittavat ja mitä Eurooppa voi olla parhaimmillaan. Ja silti johtajien jäsenvaltioiden Päämiesten puheesta kuullaan valittavia puheita laittamista maahanmuuttajista. Ja minun on sanottava, arvon puhemies, että minä olen varsin kyllästynyt tähän retoriikkaan tähän mennessä. Sillä kuinka kukaan, joka pakenee sortoa ja sotaa, kuinka näiden tulisi pyrkiä Eurooppaan, koska Eurooppa ei salli ihmisten hakea turvapaikkaa konsulaateissa tai suurlähetystöissä. Me Euroopan unionissa olemme päättäneet direktiivistä liittyen kuljettajien vastuuseen, joka tekee sen, että laivayhtiöiden ja lentoyhtiöiden ei ole sallittua ottaa kyytiin viisumin, muita kuin viisumin haltijoita. Tämä on ikävä noidankehä ja me olemme vastuussa siitä, että tämä muutetaan. Meidän on arvioitava uudelleen olemassa olevaa pakolaislainsäädäntöä ja turvapaikanhakijalainsäädäntöä, ja meidän on luotava turvalliset reitit, jotka kautta pääsee Eurooppaan. Meidän on luotava sitovien kiintiöiden järjestelmä, jotka kaikki jäsenvaltioiden on hyväksyttävä, ja minun ryhmäni tukee näitä komission ehdotuksia. Tämä on Euroopan määrittelevä hetki, ja meidän parhaat päivät ovat vielä tulossa. La parola. Kiitoksia seuraavaksi GUE-ryhmän nimissä arvon edustaja Albiol Guzman, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Neljä miljoonaa pakolaista Syyriasta, neljä miljoonaa Irakista, kolme ja puoli miljoonaa Afganistanista ja kaksi miljoonaa Libyasta. Tässä on nyt tulos näistä sodista. Tässä on tulos Irakin ja Afganistanin sodista ja siitä, että tehtiin yhteistyötä Libyan kanssa ja rahoitettiin Syyrian sotaa esimerkiksi asekaupan kautta. Nyt kun pakolaiset ovat Euroopan porteilla, niin mitä tapahtuu? Helpotetaanko laillisia Euroopan tuloreittejä? Annetaanko humanitaarista syistä viisumeja? Ei. Aktivoidaanko ö, väliaikainen turvan anto? Ei. Holland, Holland tutki, miten voidaan hyökätä Syyrian hallitusta vastaan. jo pyytää sotilaallista välintuloa Syyriassa. Hyvät parlamentin jäsenet, kun syynä on sota, niin ratkaisu ei löydy kyllä pommituksista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sargentini, yksi minuutti. Vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Eh, Kiitokset puhemies puheenjohtaja Juncker sanoi tänä aamuna unionin tila puheessaan, että työskenteleminen on arvokkuutta. Pakolaisille turvapaikanhakijoille pitäisi antaa oikeus työskennellä siitä hetkestä, kun he tekevät hakemuksensa, koska työskenteleminen on arvokkuutta. Hän sanoi, että meidän on sallittava myös laillinen siirtolaisuus. Hän tarkoitti työsiirtolaisuutta, taloudellista siirtolaisuutta. Me emme siis voi torjua laitonta maahanmuuttoa, jos ei ole olemassa muita maahanmuuton muotoja. Ja minun kysymykseni komission jäsenille Avromopoulos ja Timmermans on, että nämä ehdotukset, joita te teette, ovat hyviä. Kiitän niistä, mutta seuraava askel, jonka Juncker ilmoitti, eli työmahdollisuuksien löytäminen, ei saa odottaa liian pitkään, koska todellakin työskentely on arvokkuutta ja toivon, että tämän saatte esityksenä esille mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi EFDDn nimissä edustaja Korraa, yksi minuutti. Grazie, grazie Presidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Me edelleen kutsumme tätä kiireelliseksi asiaksi, mutta tämä ei ole kiireellinen kysymys, koska tätähän on tapahtunut jo vuosikausien ajan. Ja me tulevina vuosina myös tulemme näkemään tämän saman ilmiön. Tämä on historiallinen eksodus ja tämä juontaa juurensa jäsenvaltioiden politiikkaan ja näiden maiden sotiin. Tämän vuoksi nämä ihmiset pakenevat. Me olemme esittäneet erilaisia mottoja tässä, mutta on aivan selvää, että meillä ei ole mitään vaikutusvaltaa, ei parlamenttina eikä komissiona, koska me annamme kaiken toimivallan jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot valitettavasti ovat kyllä selvä tekopyhyyden ilmentymä, koska itse jäsenvaltiot taloudellisten ja taloudellisten intressiensä ja uusliberalismin hengessä eivät ota huomioon ihmisiä. Tämä on hyvin valitettava. Italian pääministeri pyytää humanitaarisia toimia. Kiitos tämän ikävän valokuvan kuolleesta syyrialaispojasta Turkissa, mutta samalla Italian hallitus antaa luvan asekaupoille Syyrian suuntaan. Edustaja Vilinski, yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Hyvät naiset ja herrat, se mikä pitänee ensin kiistatta tunnustaa on se tosiseikka, että kaikki ihmiset, jotka tarvitsevat tukea ja apua, myös tämän tuen ja avun saisivat. Siitä ei ole kysymystäkään. Viime kädessähän me keskustelemme oikeastaan vain siitä, miten ja missä me näitä ihmisiä autamme, ja siihen on kaksi konseptia. On tämä yhdistyneen vasemmiston konsepti, johon kuuluvat myös ähm, vihreät, sosialistit, kommunistit. Sitten on tuo toinen konsepti konsepti. Heidän konseptiinsa on hakea kaikki tänne. He eivät kysy, onko kyseessä pakolainen, Geneven yleissopimuksen status, laittomat maahanmuuttajat, talous, siirtolaiset tai islamilaisen valtion ISN taistelijat. He sanovat kaikki tänne vaan. Me sanomme patrioottisessa vapauspuolueessa, että tämä tuki ja tämä apu pitää järjestää Arabian niemimaalla itsellään. Meidän on luotava sinne ensivastaanottokeskuksia standardien mukaisia. Tätä Euroopan unioni on jo pohtinutkin. Meidän on luotava varmoja vyöhykkeitä. Me emme voi olla jättämättä Persianlahden valtioita tämän ulkopuolelle. Ja Yhdysvaltojenkin on kannettava suuri vastuu siitä, mitä on tapahtunut. Kiitoksia edustaja Vilinski. Seuraavaksi sitoutumattomien missä yksi minuutti edustaja Voigt. Niin, kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Minun oli tänä aamuna kuultava Junckerin puheessa, että en olekaan eurooppalainen, koska en seiso asemalla huutamassa tervetuloa. Miksi en huuda tervetuloa? Koska olen sitä mieltä, että me kaikki olemme saaneet Euroopan äänestäjiltä tehtävän sanoa arvoisalle komission jäsenelle, että meillä on oikeus kotimaahamme, oikeus säilyttää identiteettimme kansamme ja samanlainen oikeus on myös pakolaisilla, sillä nämä ihmiset, jotka tulevat tänne, heilläkin on kotimaansa, heilläkin on oikeus kotimaahansa ja myös heidän oman identiteettinsä säilyttämiseen. Ja näitä ongelmia ei voida ratkaista sillä, että nämä ihmiset integroidaan. Silloin he eivät nimittäin enää palaa. Heillä on kotimaa, palatkoon sinne jonakin päivänä, siihen pitää investoida heidän kotimaahansa, että heillä on siellä tulevaisuus, eikä täällä meidän joukossamme. Oli Weisenberg. Kiitoksia edustaja Rosenberg, yksi minuutti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 260.000 μετανάστες... Kiitos herra puhemies. 250 000 maahanmuuttajaa on tullut Kreikkaan jo tänä vuonna Turkin rannikon kautta. Nämä luvut ovat huomattavia. Tämä on ongelma, joka kärjistyy entisestään. Me tarvitsemme eurooppalaista siirtolaispolitiikkaa, jotta jotta parlamentti voi tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa, tarvitaan selkeä pakolaisten jakaminen Euroopan unionissa, ja sitä komissio ehdottaakin. Ja Turkin pitää jopa tapauksessa noudattaa palauttamissopimusta Eh, sellainenhan on olemassa vuodesta 2011 Euroopan unionin kanssa, Kreikan kanssa vuodesta 2014. Sanotaan, että Eurooppa on arvojen unioni. Kyseessä on se, että näytämme humanitaariset kasvomme. Edustaja Sipel, yksi minuutti. Kiitoksia. Jatkuvasti lietsotaan pelkoja, sanotaan, että ehkä Eurooppaan tuleekin liikaa siirtolaisia liikaa. Ja Juncker mainitsi tästä tänään luvut 0,11 prosenttia. 0,11 prosenttia. Ja suurin osa heistä edelleenkin sellaisista maista kuin Syyria, Eritrea, he pakenevat sotaa, he pakenevat kidutusta. Tältä taustalta tämä usein tunnepitoisesti käyty keskustelu tunnepohjainen keskustelu niin sanotusta köyhyyssiirtolaisuudesta, sehän tähtää vain yhteen tavoitteeseen. Lietsotan mielialoja kaikkia pakolaisia vastaan ja on selvää, että Tällaiset puheet pelottavat suurta osaa neuvostosta sen sijaan, että se kantaisi yhteisen vastuun, yhteisvastuullisesti lähtisi toimimaan sekä sisään että ulospäin. Tämän on nyt muututtava. Tulevalla viikolla neuvoston on toimittava. Noudattakaa komission uusia ehdotuksia. Ja, un minuto, prego. Kiitoksia edustaja Fotiga. Yksi minuutti. Vilke konflikte... Uh, Kiitos puhemies. Nämä merkittävät konfliktit, jotka tapahtuvat Euroopan unionin rajalla, niin niissä on myös humanitaarinen ja turvallisuuteen liittyvä ulottuvuus. Tämä Putinin imperialistinen politiikka viime vuosilta on johtanut taloudellisiin maahanmuuttajiin ja pakolaisiin ja moni näistä on otettu Puolaan ja muihin minun alueen maihin. Me olemme osoittaneet solidaarisuutta ja teemme jatkossakin. Kun mitä tulee turvallisuuteen, ja meidän eteläisen rajalueen turvallisuuteen, niin olemme kuulleet korkea edustajan puheesta siitä, mitä tehdään tässä toisessa vaiheessa Välimerellä, mutta me tarvitsemme uudelleen si sisäisen siirtojärjestelmän, mutta valitettavasti tämä ei ole ratkaisu. Tämä tulee toimimaan itseään vastaan. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan unionin tulisi yhä suuremmin käyttää hyväksi näitä sisäisiä vaihtoehtoja, katsoa, että unionin sisällä ollaan solidaarisempia. Edustaja Versia, yksi minuutti. Honorevole Versia. Edustaja Versia. Près de 60 millions de réfugiés et de... Lähes 500 miljoonaa Pakolaista on maailmassa vain 13 prosenttia eurooppalaisissa maissa, eli 0,11 prosenttia Euroopan väestön määrästä. nyt sitten vielä erotellaan todelliset pakolaiset kansallisuuden tai maan pohjalta. Nämä neuvottelut turvallisista maista ovat erittäin huolestuttavat. Lähetetäänkö nämä pakolaiset yhdessä taloudellisten maahanmuuttajien kanssa takaisin lähtömaihinsa, olivat nämä lähtömaat mitä tahansa. Oli kyse esimerkiksi Afrikan sarven diktatuureista. Todellisten pakolaisten ja taloudellisten maahanmuuttajien välinen ero kasvaa yhä edelleen. Tässä yhä edelleen tullaan aiheuttamaan vain ihmisten kärsimystä. Meidän täytyy ottaa huomioon ihmisoikeudet ja meidän täytyy kunnioittaa niitä niin Euroopan unionissa kuin muuallakin. Keller. Kiitoksia edustaja Keller. Yksi minuutti. Hyvät kollegat, unionin tilan pitää tulla tarkastelluksi sen perusteella, kuinka kohtelemme Euroopassa niitä, jotka eniten tarvitsevat, ja kuva on aika kirjava. Toisaalta meillä on kaikki kansalaiset, jotka auttavat pakolaisia, eivätkä vain viime viikkoina, vaan viikkojen ja kuukausien ajan jo eri ryhminä. Toisaalta meillä on jäsenvaltiot, jotka vain syyttävät toisiaan, eivätkä tee, mitä niiden tulisi tehdä. Meidän on päätettävä, mitä puolta me haluamme tukea. Kumpaa näistä kahdesta Euroopasta me haluamme edistää? Ja uskon, että eurooppalaiset ovat näyttäneet meille tien. He ansaitsevat Nobelin rauhanpalkinnon, jonka Euroopan unioni on saanut. Ja minusta hallitusten Euroopan unionin maissa tulisi noudattaa tätä tietä. Kansalaisemme ovat paljon pidemmällä kuin luulemmekaan. Äh, tukekaamme heidän solidaarisuuttaan, noudattakaamme heidän malliaan. Kiitoksia. Mr. Natal, one minute. Kiitoksia edustaja Natal, minuutti. Madam Commissioner. Puhemies, varapuheenjohtajat, olisitte mieltä, että Euroopan unionin vastaus tähän muuttoliikekriisiin on, on vääränlainen. Olisitte mieltä, että Saksan ja Ruotsin lähestymistavat ovat vastuuttomia. Mitä tapahtuu, mikäli sanotte, että kaikki voivat hakea turvapaikkaa? Se on yksinkertaista. Yhä enemmän ihmisiä saapuu Eurooppaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä enempi riskeerää henkensä ylittäen Välimeren tai Egeanmeren. Tämä tarkoittaa enemmän hukkumisia, enemmän aluksia, enemmän kuolemia – ja vaikka minä en ole yhtä mieltä Euroopan vastaukseen tähän maahanmuuttokriisiin, niin ainakin teemme jotain. Todellinen skandaali on se, että on maita, jotka eivät tee yhtään mitään. Ja nyt minä tarkoitan näitä Persianlahden rikkaita maita, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yhdistyneet Arabiemerikunnat. Ja tämä ikävä vastaus ja Saudi-Arabian vastaus tämä vahvismin vastaus. Tässä ollaan tyr- työntämässä samaa uskontoa maavia kohti Eurooppaa. Mikäli haluamme pysäyttää nämä kansalaiset, kuten Toni Abbott sanoi, niin meidän on pysäytettävä nämä alukset. Puhemies keskeyttyy. Seuraavaksi edustaja Salvini, yksi minuutti. Ma io ho sentito interventi ipocriti e pericolosi. Kiitoksia puhemies Mielestäni tällaiset puheenvuorot ovat hyvin vaarallisia. Eurooppaa hallitsevat nyt vaaralliset ihmiset ja tekopyhät ihmiset. Ensin he saavat aikaiseksi sotia ja sitten he valittavat lopputulosta. Ensin he edistivät äh, Syyrian sotaa äh, ja myöhemmin Venäjällä käytyä sotaa. Tässä on erilaisia järjestöjä ja äh, eri tahoja, jotka vain pyörittelevät, jotka todella iloitsevat tästä tilanteesta. Yhä enemmän siihen, että myös rikollisia saapuu alueelle ja rikolliset hyödyntävät tätä tilannetta. Tässä todellakin nämä laulut, joita nyt lauletaan, ne aiheuttavat paljon verenvuodotusta. Me tarvitsemme, mil, on sanottu, että tarvitsemme miljoonia maahanmuuttajia tänne, jotta voidaan maksaa eläkkeet. No ajatellaanko tässä nyt niitä 25 työt, miljoonaa työtöntä, joita Euroopassa on? Quoi, à quoi? Edustaja Kolnis. ihmisiä sorretaan heidän uskonnollisten tai poliittisten näkemyksen vuoksi, ja me olemme olleet mukana luomassa tätä epävakautta. Massa muuttoliike, onko tämä taloudellisen perusteen tapahtuvaa, jota ja vastaanotan ihmisiä humanäärisiin versioon, niin toki tämä toinen vaihtoehto on suuremmassa roolissa. Minä kuulin Wikströmin puhetta, tässä puhuttiin tästä Ailanin surullisesta tapauksesta, mutta kysyn kysymyksen kollegalta, miten eurooppalaiset ovat vastuussa tämän lapsiraukan kuolemasta, jonka perhe oli turvassa Turkissa? Vastuulliset ovat ensinnäkin amerikkalaiset ja ne eurooppalaiset, jotka olivat mukana luomassa epävakautta Irakin ja Syyrian. Persianlahden maat, jotka eivät hetkauta evääkään pakolaisten hyväksi. Arabiliiga ei halua toimia isistä vastaan ja ihmiskauppiaat ovat myös vastuussa, jotka epäarvokkaalla tavalla käyttävät hyväksi ihmisiä. Eurooppa ei voi vastaan kaikkia näitä, jotka tulevat tänne. Tämä ihminen, joka uskoi Euroopan sanoihin tapauksensa. Edustaja Metsola, puolitoista minuuttia. When I first entered politics, what... Kun lähdin politiikkaan, sain erään neuvon. Älä koskaan puhu, kun olet vihainen. Tänään Ylen katson tuota neuvoa. Jäsenvaltiot tuntuvat hyvin helposti pääsevän yhteisymmärrykseen siihen, paljonko kalaa saa meristä nostaa, paljonko muovipusseja saa heittää menemään. Mutta kun lasten ruumiita ajautuu rannoille, emmekä edelleenkään pysty sopimaan siitä, miten suhtautua pakolaisiin humaanisti, tuntuu kaikki muu minusta aika hyödyttämältä. Mikään ei ole polttavampaa tai tärkeämpää. Sanomme mielellämme, että olemme jaettujen arvojen unioni, mutta emme ole vielä jaetun vastuun unioni ja siinä me olemme kollektiivisesti epäonnistuneet. Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka pakenevat sotaa, kuolema. Pääministerit eivät kertakaikkiaan voi katsoa toisaalle. Joka ikisen valtion on kannettava moraaliset ja juridiset velvoitteensa tilanteen käsittelemiseksi. Muurit ja aidat eivät toimi, ei myöskään pelkkä raha ja sen kieltäminen. Me tarvitsemme että tilanne, tilanteen parantamista ja kyllä me tarvitsemme myös sitovaa pysyvää jakautumissuunnitelmaa ihmisille, jotka tarvitsevat suojelua. Tarvitsemme sen eilen. Minä sanon pääministereille, Älkää taipuuko populismille, olkaa riittävän rohkeita auttamaan näitä ihmisiä, jotka pakenevat kauhuja. Antakaa yksiselitteinen viesti, että Eurooppa on myös äänettömien puolella. Olkaamme esimerkkinä koko maailmalle. Tämä on meidän sukupolvemme haaste, emmekä me vaan saa tulla muistetuiksi ihmisinä, jotka eivät toimineet, kun tuhannet kärsivät porteillamme ja ovillamme, tai meistä tulee se sukupolvi, joka epäonnistuu. Onorevole Ueli. Kiitoksia edustaja Ujeli. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. elnök úr, magyarként Kiitos, puhemies. Unkarilaisena minä pyysin puheenvuoroa. Tämä on historiallinen puheenvuoro ja minä halusin puhua eurooppalaisena 500 miljoonaa kansalaisista ja minä olen yksi heistä. Olemme huolissamme lastemme tulevaisuudesta, mutta minä olen myös varsin huolissani heidän lapsistaan näistä lapsista, jotka jäävät sotatekevien uhkaamiksi. Minä en ole pelossani niistä lapsista, jotka Syyriasta saapuvat tänne. Siksi minä haluaisinkin kiittää komissiota ja minä oletan, että neuvosto tukee tätä ehdotusta. Juncker, Timmermans, niin tämä keskustelu on osoittanut, että Eurooppa on kykeneväinen toimimaan Unkarista on nähty, kerrassaan kauhistuttavia kumia, on nähty ikäviä tapahtumia, mutta Unkari ei ole yhtä kuin Viktor Orban. Unkarissa kymmenet tuhannet siviilit ovat työskennelleet kovasti, jotta nämä voivat ottaa terve, toivottaa tervetulleeksi näitä pakolaisia. Ja minä haluaisinkin kiittää tästä salista käsin näitä kansalaisia. Orban on ongelma, ei osaa ratkaisua. Punto, prego. Kiitoksia edustaja Ford, minuutti. Thank you. Kiitos. Tämä on ennalta näkemätön tilanne ja meidän on priorisoitava pakolaisten auttaminen, kun he pakenevat kammottavia sotia. Meidän on otettava huomioon heidän välittömät tarpeensa ja annettava tukea ja apua pitkällä aikavälillä, mutta eri maat voivat auttaa eri tavoin. Emmekä saa enää osoitella sormella. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tarjoamme jo enemmän apua ja leirejä kuin koko Eurooppa yhteensä ja me pyrimme myös äh, sijoittamaan kaikkein haavoittuvaisimmat suoraan leireiltä, jotta ei enää kannustettaisi ihmisten salakuljettamiseen. Maiden pitäisi miettiä, mikä vaikutus tällä on naapurimaihin, kun turvapaikka myönnetään. Pakolaisstatuksen myöntäminen ei anna automaattisesti oikeutta liikkua ympäri Eurooppaa, ja tästä pitää olla täysin selvillä, koska muutoin me vaarannamme suuren yleisen luottamuksen vapaaseen liikkuvuuteen Euroopassa joten puhutaan hyvin selvästi näistä oikeuksista. Ja vaikka ajat ovat näin vaikeat, me emme saa lykätä muiden uudistusten toteuttamista taloutemme rakentamiseksi, jos ei meidän maillamme ole pitkän aikavälin suunnitelmia, ne eivät kykene myöskään tukemaan kaikkia niitä, jotka tarvitsevat apuamme muualla maailmassa. Kiitos ja edustaja Ernst, yksi minuutti. Non c'è l'onorevole Ernst? Edustaja Ernst. Olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, siirtolaisuutta on, koska sille on syynsä eikä kukaan voi määritellä, että tekään kenen on siirtolaiseksi lähdettävä, eikä ole hyviä tai huonoja pakolaisia, kuten nykyisin EU koittaa jaetella. Ei mikään muuri, ei mikään aita, ei mikään voi pidättää ihmisiä pakenemasta. Ja alistustoimien vuoksi, alistustoimista, on päästävä eroon, niitä nousee jatkuvasti esille EU-ssa. Sen sijaan tarvitsemme selvän kyllä-sanan pakolaisille. Myös Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja äh, olkapa hyvä myös Puolassa pakolaisten pitää olla tervetulleita riippumatta heidän uskonnostaan. Me näemme, että nyt pyritään laajentamaan turvien, turvallisten lähtömaiden äh, käsitettä, mutta me torjumme tämän, kuten esimerkiksi Turkin, koska näin viedään pohjaa pois turvapaikkaoikeudelta. Sota ei ole ainoa pakosyy, josta on kyse, sekin pitää muistaa. Uskomme kyllä, että tämä luonnos on hiukan vielä vajavainen. Kiitoksia, edustaja Paksas, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin siteerata Australian pääministeri Abbottia, kun häneltä kysyttiin oman maansa aikomuksista ottaa vastaan Myanmarista ja Bangladesista maahan tulijoita, niin hän sanoi, että me emme tee mitään, joka rohkaisi ihmisiä siirtymään aluksiin. Tämä tekee laittamasta maahan muutosta ongelmallisemman. Minä en usko, että kukaan meistä on sitä mieltä, että Abbott ei noudata ihmisarvoja. Me olemme avanneet Pandoran lippaan tuomisvallan Euroopan. Me olemme luoneet äh, kiintiöjärjestelmän ja lähetämme viestin, että te olette tervetulleita tänne ja me pidämme teistä huolen. 11 kertaa niin paljon maahanmuuttoja on ollut saapumassa ja mikäli me haluamme toimia parlamenttina, niin me emme tee mitään muuta kuin nostaa näitä laittomia maahantulijoiden kiintiöitä. Kiitos edustaja Holmaier. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, tervetuloa neuvostonkin puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aluksi haluaisin sanoa komission jäsen Avramopoulokselle tästä paketista, joka viime kädessä on häneen johdettavissa takaisin. Kiitokset. Kiitän häntä siitä, että tällaisena aikana olemme nyt voineet saada selkeän ehdotuksen komission puolelta. Toisekseen haluaisin todeta, että on oleellista saada turvapaikkastandardeja noudatettua, vähimmäisstandardeja noudatettua kaikissa jäsenvaltioissa niin, että mihin tahansa pakolaiset tulevatkin, he ovat kunnolla ähm, majoitettuna ja kunnolla kohdeltu ja sijoitettiin heidät sitten mihin tahansa. Toisekseen me tarvitsemme tätä kriisimekanismia, koska ilman kriisimekanismia Euroopan unioni ei voi suhtautua kriiseihin järkevästi kun syntyy pakolaisvirtoja sotien ja hädän vuoksi. Minä olen täysin samaa mieltä, eri mieltä kuin te, eh, rouva Ernst. Meillä on hyvin selvä määritelmä turvapaikkaoikeudesta ja pakolaisoikeudesta. Me emme voi sekoittaa tätä työperäiseen maahanmuuttoon. Meidän on erotettava nämä seikat ja annettava jäsenvaltioille sitä kautta mahdollisuus, että ne voivat oman työmarkkinatilanteensa mukaisesti reagoida, eivätkä vain yksinkertaisesti joudu julistamaan kaikkia rajoja auki tämä olisi Euroopan unionissa rauhattomuutta luova tilanne. Kiitoksia edustaja Fleckenstein. Yksi minuutti. Herra puhemies, hyvät kollegat, en halua toistaa kaikkea, mitä täällä on jo sanottu, mutta haluaisin, että me antaisimme selvän merkin paikallisviranomaisille, jotka työskentelevät pakolaisongelman parissa hyvin, hyvin vaikeissa olosuhteissa. Olipa kyse Kosin saaresta, Lesbosista, sama koskee nimenomaan niitä, jotka eivät ole EU-maita. Serbian hallitus ja Serbian kuntaviranomaiset tekevät tällä hetkellä pakolaisten hyväksi enemmän kuin monikaan eurooppalainen hallitus EUn sisällä. Ja minusta Tämä ansaitsee kiitokset tältä parlamentilta. Ja sama pätee itsestään selvästi myös kansainväliseen punaiseen ristiin, kansainvälisiin hyväntekijöihin, mikä ikinä onkaan järjestön nimi, joka aktiivisesti asiassa on mukana. Heidätkin tulisi kutsua jonakin päivänä tänne, jotta voimme heitä vilpittömästi kiittää, voimme olla heistä ylpeämpiä kuin monesta pääministeristä omassa unionissamme. Kiitoksia. Kiitos ja sitten edustaja Siili, yksi minuutti tad, kad mēs ar lielu intensitāti lietojam skaistus vārdus par um, humanitārismu. Kiitoksia puhemies, jos käytetään niin hienoja sanoja kuin humanismi, yhteisvastuullisuus, arvot, osoittaa se usein, että toimielimemme ovat heikkoja ja Tämä voi johtaa myös Euroopan heikkouteen, jos me otamme kaoottisesti maahanmuuttajia, joista ehdoton enemmistö on terveitä miehiä, niin lopettaako se lasten hukkumisen, jos vanhemmat kerran repivät veitsillä kumiveneet rikki merivartioita nähdessä? Jos uhataan sillä, että Schengen tuhoutuu, ellei saada obligatorisia pakolaisten jakokiintiöitä, jos rajatarkastukset otetaan jälleen käyttöön. Ketä tämä hyödyttää? Tämä ei auta pakolaisia eikä niitä, joiden on pakolaista otettava vastaan. Tämä hyödyttää ainoastaan euroskeptisyyttä kokonaisuutena, joten puuttukamme siihen, mikä on kaikkein tärkeintä. Ei tule harjoittaa populismia. Hyvät kollegat, kansa on osoittanut, minkälaisessa Euroopassa he haluavat elää solidaarisessa, pakenevia auttavassa Euroopassa. Se Eurooppa, jonka me näemme, ei millään tavalla liity äärioikeistoon tai kansallismielisiin. On siis aika lopettaa heidän maailmankuvansa sopeutuminen. Nyt ei enää tarvita Euroopan linnoitusta. Politiikassa pitää näkyä arvot. Euroopan on valittava, ei voida valita sekä yhteisvastuullista pakolaispolitiikkaa että suojautumista ja siksi me tuemme uudelleenasuttamista, kiintiöpakolaisten määrän lisäämistä, mutta me emme voi lähteä tukemaan näitä repressiivisiä toimia, takaisin palauttamista, turvallisten maiden luetteloa ja sotilaallisen toiminnan lisäämistä Välimerellä. Me kannatamme Eurooppaa, jossa on solidaarista pakolaispolitiikkaa, emme tällaista toisenlaista Eurooppaa. Kiitoksia. Jean. Kiitoksia edustaja Jean, olkaa hyvä. Oui, messieurs les commissaires, komission jäsenet, nämä ehdotukset heijastavat tätä erittäin monimutkaista kokonaisuutta, joka on siinä, että löydetään hyvä tasapaino tarvittavan solidarisuuden ja eurooppalaisten maiden välille ja vastuunkannon suhteen, joka on tarpeen, meidän on tarve sanoa, että me emme kaikki voittaa vastaan. Tämä on liian usein keskustelu, jossa pyritään löytämään hyvä omatunto ja pitämään yllä tätä nollamaahanmuuton myyttiä. Meidän on järjestettävä maahanmuuttopolitiikka uudelleen. Kansalaiset eivät ole huolestuneita näistä muuttovirroista, vaan siitä, että nämä saapuvat nämä muuttovirrat kaoottisesti, epäjärjestelmällisesti ja anarkistisesti. Meillä on oltava toivo meidän yhteiskunnassa. Meidän on luotava yhteinen lista turvallisista maista. Meidän on luottava dynaamisempi palauttamispolitiikka. Meidän ulkoraja tulee valvoa hallin, hallitummin yhteisesti eri maiden välillä. Ja lisäksi meidän tulee diplomaattisella tavalla muistuttaa tiettyjä maita siitä, että vaikka he ovat olleet avokäytisiä näiden pakolaisten vastaanottamisessa, Turkissa on useita tuhansia eli miljoonia pakolaisia ja tämä rooli, joka heillä on syrjäkriisin suhteen, niin ei ole ollut oikeanlainen ja tämä tulee lisäämään tätä tuskaa, joka tällä hetkellä on käsillä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Valenciano. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Puhemies. Kreikassa, Italiassa ja Unkarissa viimeisten kuukausien aikana pakolaisten määrä on noussut 700 000. Jos todella on olemassa Euroopan unioni, joka olisi nimensä arvoinen, meidän pitäisi koordinoidulla tavalla ja solidaarisesti ratkaista tämä kriisi. Hyvät kollegat, tiedättekö, että pelastusliivien myyjät ovat erittäin voimakkaita tällä hetkellä liiketoimissaan toisella puolella välimereä. Tämä on aivan kauhea asia, mutta kuten Rova Mogherini sanoi, meidän täytyy siirtyä tunteista toimiin. Mitä meiltä nyt pyydetään? Meidän pitää tukea Euroopan komission ehdotusta. Ja meidän täytyy lopettaa nyt pelkästään näiden kauhistuttavien kuvien katseleminen, ihmetteleminen. Me tarvitsemme eurooppalaista tehokkuutta eurooppalaista tehokkuutta ja tietysti myös vakautta Syyriaan, Jemeniin, Afganistaniin, Irakiin. Tarvitsemme vakautta, tehokkuutta ja rauhaa. Vain tällä tavalla ratkaistaan tämä kysymys. Ja meidän täytyy myös tuomita ne kansalliset hallitukset, jotka katsovat muualle, koska vaikka niiden omat kansat joutuvat monta kertaa pakolaisiksi. Ja tässä täytyy myös äh, rangaista niitä, jotka eivät täytä Euroopan unionin periaatteita. Kiitoksia edustaja Gaal, minuutti. Kollegat, segiteni akarán. Hyvät kollegat, se, että haluaa auttaa, niin se on normaali osa perimäämme, myötätuntoa niin ikään. Mutta meidän on otettava heitä, jotka todella tarvitsevat apua. Ja jotta näin voimme toimia, meidän on hallittava tilannetta Euroopan ulkorajoilla. Meidän ensimmäinen tehtävä on suojella ulkorajoja, turvata ulkorajat. Meillä meidän on toimittava johdonmukaisesti ja se on puuttunut tästä. Se, että pannaan täytäntöön ne säännöt, joita on olemassa. Mikäli me emme tee näy, Schengen tulee romahtamaan. Schengen-säännöt ulkorajoilla, olosuhteet, joiden mukaan Schengen-alueelle pääsee, niin ovatko nämä säännöt edelleen olemassa? Entäpä säännöt liittyen palauttamiseen ensimmäiseen maahantulijäsenvaltioon? Pätevätkö nämä säännöt yhä? Mikäli nämä pätevät, niin johtuen median paineesta, niin ei voi syyttää maata kuten Unkaria siitä, että he pyrkivät ainoastaan paremman täytäntöön hyväksyttyjä unionin sääntöjä. Unkari pyrkii suojelemaan ulkorajaa. Joten on pidettävä mielessä, että ihmiset, jotka saapuvat Euroopan unioniin... Moraes. Edustaja Moraes, yksi minuutti, olkaa hyvä. President, dear Puhemies, hyvät kollegat kuulimme puheenjohtaja Junckerin puhuvan tänä aamuna ja hän mainitsi Münchenin rautatieaseman kiltit ihmiset, Kreikan saarien kiltit ihmiset. Komission jäsen, te olette kreikkalainen ja teitte työnne tänä aamuna, koska kuulimme nämä suunnitelmat, kuulimme miten kiltit ihmiset, kuten Ska Keller sanoi, kaikkialla Euroopassa ovat toimineet, mutta he kysyvät yksinkertaisen kysymyksen, mitä EU tekee, mitä Euroopan unioni tekee. Ja minun vastaukseni on, että Euroopan unioni on jäsenvaltiot. Ja minun on todettava, että kun nyt Euroopan unioni kokoontuu maanantaina, on saatava aikaan suunnitelmat, jotka ovat toteutettavissa selkeitä. Mitä ikinä sanotaankaan poliittisen spektrin toiselta puolelta, parlamentti on tehnyt työnsä nopean uudelleensijoittamisen puolesta. Me olemme siis tehneet tehtävämme. Mutta mitä tapahtuu maanantaina? Tuleeko opt-outtia? Laimeneeko tämä? Pelataanko pelejä? Vai reagoidaanko todella suurimpaan pakolaisuuteen? pakolaiskriisiin sitten toisen maailmansodan. Euroopan unioni on sen jäsenvaltiot, sen kansalaiset. Älkäämme pettäkö pakolaisia tai Euroopan unionin kansalaisia 14. syyskuuta. Kiitoksia edustaja Kudritska. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, nie może być tak, że nie Arvoisa puhemies, meillä ei voi olla sellaista tilannetta, jossa vain näemme E- eteläisen Euroopan maahanmuuttoongelmaa, mutta emme ymmärrä sitä, mitä Itä-Euroopassa tapahtuu. Harvat meistä tätä tietävät, mutta jos tarkastellaan nyt esimerkiksi ö, oman ja Venäjän välistä rajaa, niin siellä on miljoonia ihmisiä, jotka, ihmistä, jotka pelkäävät omien ja lapsiensa elämän puolesta. Heidän elämänsä on aivan yhtä suuressa vaarassa kuin syrjästä pakenevien ö, ihmisten henki, Puolassa on hyvin päättävästä politiikkaa täytännössä. Yli miljoonalle ukrainalaiselle on viimeisen vuoden aikana annettu väliaikainen viisumi. Ja yli puoli miljoonaa näistä väliaikaista viisumeista on jo annettu. Merkittävää tässä on nyt se, että Puolassa nyt kun kuulemme, että meidän täytyy avata rajamme ja ovemme pakolaisille, muualta maailmasta. Meidän täytyy pystyä tekemään tämä arvokkaalla tavalla. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Mussolini. Juncker, ma importante modificare il trattato. Arvon Juncker on erittäin tärkeää, että Dublinin sopimusta muutetaan. Tämä on suuri kriisi ja ainoastaan Italialle, vaan myös muille maille. Kiitos. Sentito con tutti gli interventi così eh, tenuti nei... Kiitoksia me olemme nyt onnistuneet pysymään aikataulussa ja saaneet puheenvuorot käytyä läpi. Meillä on vielä hieman aikaa ennen äänestysten aloittamista, joten me voimme aloittaa myös puheenvuorot ilman puhujalistaa yksi per ryhmä. Herra Kelly ensin. I think uh, solidarity coordination. Mä olen sitä mieltä, että solidaarisuuskoordinointi, anteliaisuus on tärkeä. Junker sanoi tänä aamuna asian, joka jaetaan täällä varmasti syvällisesti. Oma maani Irlanti tulee myös odottamaan näitä piirteitä ja tulee vastaanottamaan äh, pakolaisia. Milloin on kysymys? Sanottiin, että kaikki vastaanottaisivat perheen. Voidaanko tämä ottaa mukaan eurooppalaisen politiikkaan ja miten tämä voitaisiin tehdä? Toiseksi Puheenjohtaja Tusk tuomitsi ihmissalakuljettajat pahoinpitelijäksi. ja minä ihmettelen, miksei näihin voida puuttua tehokkaammin, takavarikkoida aluksia, sillä he ovat todelliset syylliset, ja näihin on tähän on puututtava tehokkaasti. Kiitoksia edustaja Slain, yksi minuutti. Grazie Presidente. Beh, questo Parlamento ha votato in aprile una... Kiitoksia puhemies. Tämä parlamentti huhtikuussa äänesti päätöslauselmasta, jossa pyydettiin pakolais, vai velvoittavia pakolaiskiintiöitä niin, että pakolaiset voidaan jakaa paremmin jäsenvaltioiden välillä. Vuonna 2014 28 jäsenvaltiota jakoivat näitä pakolaisia. Ja tämä on siitä solidaarisuutta, josta puhutaan artiklassa 78 sopimuksessamme. Neuvosto on kuitenkin häpeällisellä tavalla suhtautunut tähän kaikkeen. Jos tällä tavalla toimitaan, niin ei saada aikaiseksi kyllä lisää Eurooppaa. Meidän täytyy viime huhtikuun päätöslauselmaa soveltaa vielä paremmin. Tässä täytyy olla vielä enemmän pakolaisia tämän velvoittavan ja pysyvän pakolaiskiintiöjärjestelmän parissa. Meidän täytyy myös viedä eteenpäin pitkän aikavälin näkemystä tässä, koska tämä on turvallisuus- ja vakauskysymys myös. Hyvät kollegat, meidän olisi tehtävä ero laitamme maahanmuuttajien ja pakolaisten välille, sillä mikäli sanotaan, että kaikki, jotka saapuvat maanosamme, turvapaikanhakijoiksi, niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän olisi tarjottava yli sadalle miljoonalle ihmisille, jotka saavat Afrikasta ja lähi suojelua. Nämä suuret muuttoliikkeet ovat syy, äh, perustuvat äh, näihin sotiin, jotka ovat käynnissä Syyriassa ja Irakissa. Ja konflikteja on myös muissa lähi maissa ja Afrikassa. Ja mikäli poliittista pelaamista jatketaan näissä maissa, niin ihmiset virtaavat Eurooppaan yhä edelleen. Joten he, jotka vastustavat isistä, niin meidän, meidän tulisi saada rahoitusta ja tulisi saada mahdollisuus poistaa eräs suurimmista syistä tälle ongelmalle. Kiitos. Gracias, Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan tällaista pakolaiskriisiä, niin tarvitsemme konkreettisia toimia, kuten esimerkiksi Vaskimaan voimakasta vastausta, jota hallituksemme siis on tarjonnut ja sama tarvitaan solidaarisuutta kansalaisilta. 14. syyskuuta neuvostokokouksessa täytyy saada oikeanlaisia päätöksiä aikaiseksi. Niiden täytyy perustua inhimillisyyteen ja solidaarisuuteen. Tässä täytyy ottaa vasta- päättää, että otetaan vastaan pakolaisia, saadaan aikaiseksi turvallisia tuloreittejä Eurooppaan ja täytyy myös parantaa olosuhteita pakolaisleireillä. Lisäksi täytyy jahdata näitä ihmissalakuljetusmafioita ja täytyy saada aikaiseksi todellista yhteistyötä myös lähtömaiden viranomaisten kanssa. Meillä on täällä liian hajautunut puolustuspolitiikka ja on harjoitettu barbarimaista toimintaa. Tämä on johtanut kaikista suurimpaan toisen maailmansodan jälkeiseen pakolaisvirtaan. Meidän täytyy toimia niiden arvojen pohjalta, joihin me uskomme. Ja vaskeina me olemme antaneet oman panoksemme tähän alusta lähtien. Kiitoksia edustaja Sekolassa minuutti. Prego, onorevole. Olkaa hyvä arvon edustaja. Kiitos, Er Kiitokset, herra puhemies. Niin, minusta puheenjohtaja Junckerin pitkä ja rohkea puhe unionin tilasta on oikeastaan tunnustus Euroopan unionin ulkopolitiikan ja pakolaispolitiikan epäonnistumisesta, sillä valitettavasti tuhannet ihmiset ovat kuolleet yrittäessään päästä Euroopan unioniin. Arvoisat Kollegat, nyt viime minuutilla me pyrimme puuttumaan tähän ongelmaan ja toimimaan kaikilla eri tasoilla. Meidän on muistettava vastuumme ja sallin, että vielä kerran haluan tuoda esille sen, että ei ole sellaisia pakolaisia, jotka aiheetta laittaisivat henkensä peliin. Meidän on otettava nämä ihmiset arvokkaasti vastaan meidän on huolehdittava siitä, että meillä on myös laillinen siirtolaisuusmahdollisuus. Me tarvitsemme sitovia järjestelmiä. Meidän on poistettava tämä ensimmäisen saapumismaan järjestelmä. Arvoisa edustaja, olkaa hyvä, teidän puheaikanne on täynnä. Thank you very much, Mr. Uh, Chairman. Kiitos puhemies. Jos minä olisin vaarassa, niin haluaisin myös lähteä pakoon. Tämä on hyvin selvä periaate ja me tunnemme ne. Mutta YK on päätöslauselmissa tämä ymmärretään ja, ja varmistetaan se, että pakolaisuuteen liittyy hyvin perusteltu vainon pelko, mutta tässä tehdään ero myös taloudellisten maahanmuuttojen suhteen. EUn periaatteet ja ehdotukset, niillä yritetään luopua näistä periaatteista. Tässä yritetään luoda uutta kansainvälistä lainsäädäntöä ja luopua Dublinin asetuksesta. Me olemme kaikki vaureita meppejä Meillä on riittävästi käteistä, jotta me voimme välttää niitä vaikutuksia, joita on maassa maahanmuutolla. Mutta nyt me luomme sellaisia järjestelmillä, joilla jätetään, ja joilla jätetään huomiota köyhät ja heikossa asemassa olevat. Jätetään ihmiset elämään aivan rajamailla ja kärsimään järjestelmän seurauksista. Tällä tavalla me emme voi enää jatkaa. Grazie, Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Morvai, yksi minuutti teljesen egyetértek. Kiitos paljon. Minä olen täysin yhtä mieltä Galin kanssa ja minä haluaisinkin sanoa tämä täysistunto ja tämä koko käsittely ei päädy siten, etteikö komission jäsen anna meille vastausta meidän kysymyksiin. Mm, Noudatanko Unkari sitovia sääntöjä, joita on olemassa Euroopassa? 10-15 miljoonaa unkarilaista on olemassa. He katsovat omilta ruudultaan tätä. Heille on vastattava ja lisäksi on vastattava niille miljoonille eurooppalaisille, jotka katsovat tätä. Tuleeko meidän suojella ulkorajoja vai ei? Selkeä vastaus, kiitos. On tärkeää myös sanoa, että Merkel on jo antanut kutsun näille ihmisille suorastaan. Näin he tämän asian näkevät. He kokevat, että heillä on oikeus oikeutus saapua Saksaan. Ja kaikenlaiset oikeudelliset toimet, toimet, ovat näiden tielle He ovat vihaisia. He eivät halua mennä vastaanottokeskuksiin. He eivät halua noudattaa sääntöjä tai lakia, joten mitä ihmettä meidän tulisi tehdä? E, Kiitoksia. Näin keskustelu tästä aiheesta päättyy. Haluaisin kiittää siitä, että piditte kiinni puheajasta. Pahoittelen, että jouduin joidenkin puhujien mikrofonin sulkemaan. Nyt annan vielä puheenvuoron komissiolle ja neuvostolle komission jäsen Avramopoulos. Ähm, Kiitokset puhemies. Hyvät kollegat, saanko aluksi kiittää teitä kaikkia reaktioistanne ja teidän yleisestä tuestanne komission valitsemalle lähestymistavalle. Toivon todella, että meidän ehdotuksemme voidaan hyväksyä nopeasti, koska nyt tarvitaan pikaisia päätöksiä. Odotan aivan erityisesti parlamentin mukanaoloa tulevissa keskusteluissa pysyvästä uudelleensijoitusmekanismista ja Euroopan Euroopan unionin turvallisten maiden luettelon laatimisessa. Siinähän parlamentti on mukana lainsäätäjänä. Me teemme kaiken voitavamme, jotta voimme panna täytäntöön jo tehdyt päätökset ja varmistaa sen, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisiä sääntöjä ja luonnollisesti laskemme parlamentin tuen varaan näissä pyrkimyksissä. Tämä siirtolaisuus tulee vielä jatkumaan ja kestämään, se on fakta. Komission tänään hyväksymä paketti on vain askel kohti siirtolaisuuden parempaa hallintaa. Meidän on myös työstettävä vastaanottamiemme pakolaisten integraatiota. Tämä on oleellista Euroopan yhteenkuuluvuudelle. Menestyksekäs integraatiopolitiikka on tehokkain väline sekundääristä liikkuvuutta vastaan. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa ja laillisten reittien avaaminen Eurooppaan on myös oleellista. Se käy käsi kädessä sen sodan kanssa, jonka olemme julistaneet säälimättömiä ihmissalakuljettajia vastaan. Jäsenvaltiot ovat sopineet EUn uudelleen sijoitusjärjestelmästä. Meillä on 22 504 paikkaa Euroopan unionissa. Meidän on rakennettava tämän menestyksen varaan ja oltava entistä aloitteellisempia tulevaisuudessa, jotta avaamme laillisia reittejä Eurooppaan. Lopuksi meidän rajojemme suojaaminen ja puolustaminen on oleellista. Meidän on laajemmin pohdittava, miten voimme vahvistaa rajojemme hallintaa ja mitkä ovat hyviä ratkaisuja. Haluan kiittää teitä ilmaisemastanne tuesta. Olen pannut merkille, mitä olette täällä huomautuksina ja kommentteina todenneet. Ja olen ilolla pannut merkille, että haluamme yhdessä työskennellä kunnianhimoisesti aivan kuten tähän astikin, jotta saamme lisättyä ymmärrystä ja viime kädessä saamme aikaiseksi yhteiset ratkaisut. Odotan todella mielenkiinnolla erittäin hyvää yhteistyötä tulevina kuukausina. Kiitoksia. Kiitokset teille komission jäsen Abramopoulos. Ja seuraavaksi neuvoston nimissä. Ministeri Schmidt, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin omalta osaltani kiittää uudelleen tästä erittäin rikkaasta keskustelusta. Voin varmistaa teille sen, että puheenjohtajavaltio tulee jatkamaan, aivan kuten komissiokin, tätä vuoropuhelua ja yhteistyötä teidän parlamenttinne kanssa. Hetkinen, herra ministeri. Hyvät kollegat, me olemme tässä lopettelemassa tärkeää keskustelua ja puheenvuoro on nyt neuvoston edustajalle. Minä pyydän, että kollegat istuvat, kuuntelevat ja ovat hiljaa. Pyydän ja pyydän, pyydän tätä teiltä anteeksi vielä. Niin, meidän täytyy jatkaa tätä yhteistyötä ja vuoropuhelua teidän parlamenttinen kanssa. Parlamentti on erittäin tärkeä poliittinen toimija nimenomaan näinä vaikeina aikoina valtio ei tule säästämään ponnistelujaan edetäkseen nopeasti. Uskon, että monet teidän puheenvuoroistannekin tätä vaativat. Puheenjohtajavaltio tulee edelleen jatkamaan toimintansa yhdessä kaikkien eri toimijoiden kanssa ja komission ehdotusten pohjalta. Seuraava neuvoston kokous, joka pidetään muutaman päivän kuluttua siis ensi maanantaina. Tässä mielessä omaa erittäin suuren vastuun. Jotkut puheenvuorot, joita täällä esitettiin täällä täysistuntosalissa, tullaan ottamaan huomioon kyllä tämän neuvoston kokouksen työn edetessä. Kaikkien keskuudessa olemme yhtä mieltä siitä, että että menestyäksemme meidän täytyy toimia yhtenäisinä ja hyvin selvällä tavalla ajatellen prioriteettejämme. Ja meidän toiminnoilla me täytyy saavuttaa tavoitteemme. Meidän täytyy toimia kiireellisesti ja sopia nopeasti uusista välineistä, jotka sopivat uuteen tilanteeseen. Me tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa tämän kriisin edessä. Toistan nyt sen, mitä jo sanoin edellisessä puheenvuorossani. Me emme voi epäröidä, me emme voi aikailla, meillä ei ole aikaa, meillä ei ole nyt oikeutta antaa ajan vain kulua. Kiitos. Kiitokset teille, ministeri Schmidt, ja kiitos tietysti kaikkien kollegojen nimissä. Kiitämme komission ja neuvoston edustajia siitä, että he olivat täällä keskuudessamme keskustelemassa tästä tärkeästä aiheesta. Ilmoittaisin teille, että olen saanut seitsemän päätöslauselmaehdotusta ennen keskustelun päättymistä tästä maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksestä. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys järjestetään huomenna kello 12. Nyt siirrymme eteenpäin esityslistallamme äänestyksiin ja annan puhemiehen paikan nyt kollega Filandille. Die zuständigen griechischen Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle